nyt meillä alkaa kuulemistilaisuus, joka koskee TTIP-sopimusta EUn ja Yhdysvaltain välillä, julkisia hankintoja, siihen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Tervetuloa panelisteillemme ja niille, jotka meitä seuraavat internetissä. Neuvottelut TTIPistä ovat oleellisia sisämarkkinavaliokunnalla. Meillähän on vastuu kuluttajasuojasta ja standardisoinnista, kuten myöskin julkisista hankinnoista. Se on aihe, jota tänään käsitellään. Meillä oli ensimmäinen yhteinen valiokunta kokous jo helmikuussa Bert Langen kanssa ja silloin käsiteltiin kuluttajakysymyksiä. Sanoimme tuolloin, että aiomme tarkastella hankintoja myöhemmin. Ja juuri näin teemmekin tänään. Ja säätelyyhteistyö erityisesti tekstiilikoneet, ajoneuvot, kuluttajasuoja, kaikki kuuluu tämän piiriin. Ja näin ensimmäinen paneeli Siinä olen puheenjohtajana ja sitten Intavaliokunnan puheenjohtaja Lange on seuraavan paneelin puheenjohtajana. Haluatteko käyttää sen puheenvuoron? Kiitos äh, puheenjohtaja. Hyvät kollegat, äh, julkiset hankinnat asia on hyvin tai oikeastaan kaikkein tärkein asia TTIP-neuvotteluissa. Ja Euroopan unionina me haluamme päästä julkisten hankintojen markkinoille USAssa, joka muodostaa noin 12 prosenttia BKTstä. Ja ja kaikki nämä äh, Jones äh, äh, lait ja muut liittyen eurooppalaisiin palveluihin, ja tuotteisiin, ne on jätetty ulkopuolelle. Ja tämä kuuleminen on nyt erittäin hyvään aikaan, koska viikonloppuna sunnuntaina presidentti Obama tulee Hanoferiin, Hanoferin messuille, minun kotikaupunkiini, ja ehkäpä hän nyt sitten tuo uuden tällaisen mahdollisuuden näille neuvotteluihin, koska tällä hetkellä nämä neuvottelut eivät ole oikeastaan menneet eteenpäin, ei ainakaan nopeasti. Ja se kuitenkin olisi välttämätöntä, jos me haluamme saada tällaisen sopimuksen, joka vietäisiin päätökseen Obaman alaisuudessa. Joten tämä on nyt erittäin tärkeä hetki koko neuvotteluprosessille. Ja siksi on erittäin hienoa, että me tänään voimme käydä keskustelua ja mielipiteiden vaihtoa julkisista hankinnoista. Ensimmäinen osa tätä kuulemista. Siinä toimii puheenjohtaja Ford puheenjohtajana. Tarkoituksena olisi laajentaa näitä markkinoita ja toisen osan aikana minä toimin sitten enemmän puheenjohtajana. Silloin käsitellään enemmän sitä, miten neuvottelut ovat edenneet ja miten me voisimme päästä eteenpäin julkisten hankintojen markkinoilla USAssa. Ei syrjivällä ja avoimella tavalla. Uskoakseni kaikki on nyt tässä kunnossa. Asiantuntijat ovat paikalla. Asiantuntijoiden sukupuolijakautumakin on hyvä. Kiitoksia. Ensimmäinen puhuja on Philippe Citroen, joka on Euroopan rautatieteollisuuden yhdistyksen puheenjohtaja. Ja sitten puheenvuoron Sajin Shen, Euroopan SEAsta ja sen jälkeen Daniel Basso, joka taas EAYta edustaa. Merci, Madame le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Imka ja Inta-valiokuntia tästä kutsusta. Laadin kalvot englanniksi, joten puhun englantia, mutta aivan lyhyesti tässä vielä kertoisin tästä asiasta ennen kuin kalvot ovat valmiina. Aha, ne ovatkin jo valmiina. Minä en kylläkään niitä näe. No, hyvä, hyvä. TTIP-neuvottelut ovat meille erittäin tärkeitä, mutta meillä on paljon Unifen katon alla olevia yrityksiä. Hetkinen, mihinkähän minä nyt katsoisin. Niin seuraava dia, kiitos. Monet unifen jäsenyritykset ovat Amerikan markkinoilla ja haluaisivat näille markkinoille päästä. Kuten näette tästä kalvosta, meillä on tänä päivänä 24 84 prosentin markkinaosuus ja 46 prosenttia maailmanlaajuisesta laajuisesta rautatietuotannosta Täällä seuraavalla kuvalla on kaikki, seuraavassa kalvossa on täällä kaikki yritykset mukana, jotka ovat tuolla myös Yhdysvalloissa aktiivisia. En nyt mennä yksityiskohtiin, mutta sitten meillä on seuraava kuva, joka kuvailee kasvavia markkinoita. Kuten näette, odotamme 3,3 prosentin kasvua vuosittain Yhdysvaltojen äh, rautatielaitteista markkinoilla ja arvo olisi 22,5 miljardia dollaria. Mm, kasvu on ollut merkittävää ja kun ajatellaan kertomusta, jota olemme laatimassa ja siihen liittyviä kuulemisia koskien amerikkalaista rotatielaitteista markkinaa, pidämme sitä hyvin merkittävänä markkina-alueena. Tehän tiedätte, että on ollut paljon ruuhka-ongelmia siellä, mutta siellä on myös merkittävä rahtimarkkina, joten meille kyseessä on hyvin tärkeä markkina-alue. Sitten seuraava kalvo. Meillä on toki useita esteitä vielä ennen kuin pääsemme julkisiin hankintoihin siellä käsiksi. Monet Euroopan unionin rautatiel valmistajat ovat mark- Yhdysvaltojen markkinoilla läsnä. Esteitä julkisiin hankintoihin on kyllä paljon ja varmasti niistä tiedätte. Ensinnäkin meillä on rajoituksia. VTO on julkisia hankintoja koskevassa sopimuksessa ainoastaan 37 osavaltiota on katettu ja liikenne, liikennöintiyhtiöt ja massatransit äh, äh, yhtiöt eivät ole mukana. Ja sitten meillä on myös tämä Vai America, America-laki. Tehän tiedätte, että äh, liittovaltion liikennehallituksen – lain mukaan 60 prosenttia pyörivästä kalustosta on oltava kotimaista, 60 prosenttia on oltava kotimaista ja, ja, ja rautatiehallinnon vaatimusten mukaan 100 prosenttisesti pitää kotimaista sisältöä. Meillä on myös lisää vaatimuksia siellä osavaltion tasolla, josta tulee lisää rajoituksia. Tähän liittyy Kalifornia AB 1097 säädös. Sitten seuraava kalvo, kalvo viimeisimmät suuntaukset rautatiesektorilla. Viime kuukauden aikana olemme nähneet, että on paljon poliittista painetta lisätä kotimaisen sisällön vaatimuksia liittovaltiotasolla. Tämä on vähän omituista, koska olemme nyt TTIP-neuvotteluja käymässä. Meillä on poikkeuslupia, joihin kohdennetaan nyt enemmän valvontaa ja niitä on vaikeampi saada. Teidän on tärkeää tietää se, että vuoden 2015 lopussa Yhdysvaltojen kongressi antoi tämän niin sanotun fast line, jolla puututtiin Amerikan maaliikenteeseen. Kyseessä on 306 miljardin dollarin ohjelma viideksi vuodeksi ja se ei koske ainoastaan rautatietä, mutta siinä on, la, siinä on lakisäänteisiä eh, lisäyksiä kotimaisiin vaatimuksiin niin, että, men niin, että vuonna 2020 mennessä 10 prosentilla aina lisääntyy tämä kotimaisuus. Me päästään 70 prosenttiin. Tämä ei ole tietenkään meille hyvä asia. On myös tärkeää tietää, että on ehdotettu kotimaisen sisällön vaatimuksia 100 prosenttiin. Tämä on lai, laki nimeltään Grow America Act, josta keskustellaan kongressissa. Tilanne on hyvin huolestuttava osavaltiotasolla. Meillä on paikallisia, paikallisen sisällön vaatimuksia, niitä voidaan vaatia silloin, kun liitovaltion varoja ei käytetä. Esimerkiksi suuri kolme vuotta sitten tehty Boston MBTA-sopimus ja sitten on myös hyvin pitkälle meneviä vaatimuksia, joilla pyritään edistämään paikallista työllisyyttä. Tähän liittyy Chicago SCTA-sopimus. Liikennehallitus laatii myös sääntelyä koskien maa, maantieteellisiä preferenssejä niin, että liittovaltion tukeviin halli, hankkeisiin äh, näitä sovellettaisiin. Tärkeimmät huolenaiheet meille tällä alalla koskevat näitä yhä kasvavia kotimaisen sisällön vaatimuksia, erityisesti osavaltiotasolla. Tämä nostaa kustannuksia rautatielaitteista teollisuudelle ja näin merkitsee lisää varotarvetta. tarvetta Paikallinen rekrytointi ei ole pitkäaikainen ratkaisu, mikäli ei ole riittävä, riittävästi, riittävä suurta kriittistä massaa eh, näistä eh, tilauksista, ja se voi jopa johtaa, että työpaikat muuttavat, siirtyvät laitoksesta toiseen. Ja lisäksi osavaltion vaatimukset saattavat hyötyä valtioomistaisia yrityksiä. Viime vuonna ja muutama viikko sitten sitten Bostonissa ja Chicagossa tehtiin sopimuksia, jotka kiinalainen valmistaja CNR, CSR voitti. Tämä on fuusio, joka tehtiin muutama vuosi sitten ja se on nyt maailman suurin alan la- laitteiston valmistaja. Nämä kaksi Bostonin ja sopimukset ovat erittäin tärkeitä. Sitten Unifen viesteet, Seuraava kuva. Meidän olisi saavutettava yhtenäiset kilpailuolosuhteet EUn ja Yhdysvaltojen välillä rautateissa ja julkisessa liikenteessä olisi myös laajennettava sitoumuksia kaikkiin osavaltioihin. Buy America haittaa EUn toimittajien pääsyä Yhdysvaltojen markkinoille, koska niiden, niiden kunnianhimotaso on hyvin korkea. Niitä, niitä pitäisi laskea 100 prosentin alapuolelle. Nykyisiä julkisten hankintojen käytäntöjä olisi parannettava kaikilla tasoilla. Tämä on tärkeä pk-yrityksille. Tehän tiedätte, että niillä tämä liiketoiminta on hyvin tärkeä. Sitten vielä viimeinen viesti. Rautatien valmistus pitäisi sulkea pois kaikista paikallisen rekrytoinnin aloitteista. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta kertoa teille asiasta ja on, esitellä ongelmiamme. Haluaisimme kiittää parlamenttia tuesta tässä hyvin arkaluonteisessa neuvotteluvaiheessa. Kuten tiedätte, todella Yhdysvaltoissakin ajat ovat vaikeita. Kiitoksia. Thank you very much indeed. And now uh, Mrs. Shen. No niin, ja sitten seuraavaksi uh, Rova Cheng. Yeah, so my name is Shen. I'm the trade policy... Niin, uh, olen C Europeista ja me olemme siis laivanrakentajia, emme laivan varustajat, omistajia tai mitään sellaista. Eli edustamme sataprosenttisesti Euroopan laivanrakennusteollisuutta. Meidän teollisuutemme edustaa 91 miljardin vuosittaista liikevaihtoa ja yli 500 000 ö, työpaikkaa ja myös paljon muita työpaikkoja on tähän, tässä epäsuorasti mukana. Tänä vuonna aiemmin olemme lähettäneet myös valtuuskunnan Washington DC:hin ja keskustelleet eri Yhdysvaltojen sidosryhmien kanssa. Miksi olemme siellä sitten? Siitä syystä, että meillä on paljon eri merialaan liittyviä rajoitteita, jotka ovat ehdottomasti estäneet sen, että laivojamme olisi voitu myydä Yhdysvaltain kotimarkkinoille. Näiden rajoitteiden joukossa Kaikkein tärkeimmät ovat Jones Act ja sitten julkisiin hankintoihin liittyvät rajoitteet. Ennen kuin menen tämän päivän esitykseni sisältöön, haluaisin lyhyesti vain selvittää sitä, mikä Jones Act on. Se on sata vuotta vanha Yhdysvaltain lainsäädännön osa, joka vaatii sitä, että henkilöiden ja hyrkkeiden kuljetus Yhdysvalloissa kahden paikan välillä täytyy kuljettaa Yhdysvaltain omistamien ja rekist- Yhdysvaltain lipun alle rekisteröityjen alusten avulla. Eli meidän teollisuudellemme kaikkein suurin ongelma tässä lainsäädännössä on se, että se vaatii, että laivat on rakennettu Yhdysvalloissa. Yksikään Euroopassa rakennettu laiva ei siis voi viedä Yhdysvaltain sisäistä liikennettä. Tämä on siis vakava ongelma meille. Ja vaikka onnistuisimmekin Jones Actia kiertämään ja saisimme TTIPin aikaiseksi, meillä on edelleen suuri ongelma julkisten hankintojen rajoituksissa. Tässä haluaisin siis näyttää esimerkkejä joistain eurooppalaisista korkean teknologian aluksista, jotka Yhdysvalloissa ovat hallitusomisteisia, valtioomisteisia, eli niihin kuuluvat julkisten sääntöjen julkisten hankintojen säännöt. Näiden rajoitusten vuoksi alukset eivät koskaan pääse Yhdysvaltain markkinoille, ja tämä on ehdottomasti meille suuri ongelma. Mutta itse asiassa se on myös amerikkalaiselle osapuolelle ongelma siitä syystä, että esitän aivan yksinkertaisen esimerkin jäämurtajista. Yhdysvallat on erittäin suuri maa, mutta niin ironista kuin se onkin, sen jäänmurtajalaivostossa on vain kaksi alusta, jotka ovat yli 40 vuotta vanhoja. Ja vain yksi näistä on toiminnassa. Kun toista sitten puretaan osiksi, jotta toinen pysyisi mm, vielä vesillä. Tavoitteena olisi saada venäläiset kiinni ja tässä suhteessa Obama on sanonut, että meidän täytyy päivittää tätä laivastompaa ja kolme jäänmurtaja pitäisi rakentaa. Mutta ongelma on siinä, että jotta rakennettaisiin yksi jäänmurtaja siellä, siihen tarvitaan miljardi Yhdysvaltain dollaria ja aikaa kuluu kymmenen vuotta. Sen lisäksi siellä ei ole sitä teknologiaa, jolla tämä onnistuisi. Teknologia täytyy ostaa Euroopasta, jotta, tai saada ainakin lisenssit sieltä. Ja jos kaikki nämä ratkaistaisiin, saadaan rahat, löydetään rakentamaan, joka pystyisi, telakka, joka pystyisi rakentamaan. Siitä huolimatta on ongelmia, koska uusi alus ei koskaan ole valmis ennen kuin vanhat ovat jo hajonneet. Siitä syystä Yhdysvallat on suurissa ongelmissa. Millä tavalla ratkaisu löydetään? Ratkaisu on ihan tässä Euroopassamme. Meillä on teknologia, meillä on kokemus, ja meidän hintamme on vain kolmasosa siitä, mitä yhdysvaltalaiset kykenevät samanaikaiseksi. Ja meidän toimitusaikamme ovat paljon lyhyemmät. Sääli tämä on siitä syystä, että julkisten hankintojen rajoitteet johtavat siihen, että meiltä ei voida aluksia ostaa. Eli näillä rajoituksilla on voimakas vaikutus myös meidän alusvalmistajimme. Tämä johtuu siitä, että Buy America Act on voimassa, joka on ottanut esimerkiksi esille tämän 60 prosentin, 60 prosentin paikallisen komponenttivaatimuksen. Ja siitä syystä kaikki laitteisto, joka on arvokkaampaa, sitä ei voida viedä Yhdysvaltoihin. Esimerkiksi ruoppauskalusto ruoppaaja on toimiva laiva ja se ei voi hoitaa tehtäviä ilman tätä välineistöä. Siitä syystä välineistö on erittäin tärkeä ja kallista. Ja hyvin usein siinä mennään yli tämän 40 prosentin koko aluksen arvon rajan. Ja siksi tämä 60 prosentin kotimaisuusvaatimus rajoittaa toimintaa, eikä näitä laitteistoja voida viedä Yhdysvaltoihin. Kaikki nämä rajoitteet, kaikki tämä paikallinen protektionismi on johtanut siihen, että Yhdysvaltain kaupallinen uudelleenrakentaminen on miltei kokonaan hävinnyt. Katsotaanpa sitten Eurooppaa. Meillä vielä täällä ollaan hengissä ja olemme johdossa maailmanmarkkinoilla. Siitä syystä, että uskomme vapaisiin markkinoihin, me innovoimme, me löydämme jatkuvasti näitä erityismarkkina-alueita. Jos katsotaan kaikkia näitä värejä, niin meidän värimme ovat erilaisia. Me olemme edistyneempiä, olemme erilaisempia kuin muut. Ja tietysti meillä on myös muualla maailmassa paljon epäoikeudenmukaista kilpailua, varsinkin kaukoidästä. Siellä on hintakilpailua, vääränlaista hintakilpailua, ja näin meidän teollisuutemme ei kykene reilulla tavalla kilpailemaan tasaveroissa toimintaympäristössä terveellä markkina-alueella. Viesti siis on aivan yksinkertainen. Jos Yhdysvallat voi avata julkisten hankintojen markkinansa merialalla Euroopalle, Euroopan laivanrakennusteollisuus voi tarjota kaikki ne alukset, joita Yhdysvallat tarvitsee. Kiitos. Thank you. Thank you very much. Incidentally, all the slides. Kiitos. Kiitos. Nämä kaikki äh, diat äh, tulevat olemaan meidän valiokuntimme äh, sivulla myöhemmin. Kolmas puhuja on Daniel Basso EAYstä. Daniel, ole hyvä. Ja nyt jos haluatte puheenvuoron, niin ryhdyn keräämään puhujalistaa. Thank you. Um, I will focus my... Kiitos. Keskityn enemmän tänne Euroopan puolelle omassa puheenvuorossa ja USAn puolelle. Tämä aihehan on erittäin tärkeä ja mielenkiintoinen koko EUlle, mutta myös koko Euroopan työntekijöille. Me olemme tehneet paljon yhteistyötä FNCNOn amerikkalaisen kollegamme kanssa, samoin kuin kanadalaisten kollegoiden kanssa SETAn yhteydessä, samoin kuin Euroopan julkisten palveluiden federaation kanssa. Julkiset hankinnat niiden pitäisi pyrkiä vähentämään työttömyyttä, parantamaan sosiaalista tasa-arvoa sekä ottamaan huomioon paikallisten yhdyskuntien ja kuntien erityispiirteitä. On tärkeää sanoa, että Euroopassa noin puolet julkisista hankinnoista tapahtuu paikallisella ja alueellisella tasolla. Ei liene mikään salaisuus, että AY-ystävämme Yhdysvalloissa puolustavat Ajan Americania, mutta ja meidän pitäisi ehkä olla vastaavanlainen tällainen Euroopan puolesta suhtautuminen täälläkin. Kaksi perusasiaa tai pääasiaa. Ensimmäinen on ILO-sopimus 94 työehdoista julkisissa sopimuksissa ja toinen on EU-julkisten hankintojen direktiivi. Me emme halua, että nämä kaksi tärkeää lainsäädäntöä heikentyy TTIPin tai SETAn tai minkä muunkaan kauppasopimuksen myötä. Nopeasti tästä ensimmäisestä. Tämä yleissopimus 94, se on hyvin vanha jo. Se on vuodelta 1952. Mutta se on hyvin tärkeää, koska siinä on määritelty työehdot julkisissa sopimuksissa ja siinä on myös määritelty sanktiot, mikäli näitä ei noudateta. Ja paikallisia työehtosopimuksia täytyy käyttää. Vaikkakaan tätä yleissopimusta ei ole ratifioitu USAssa tai Kanadassa, se on ratifioitu vain kymmenessä EUn jäsenvaltiossa, joten vetoamme kaikkiin jäsenvaltioihin, että ne ratifioisivat tämän yleissopimuksen mahdollisimman nopeasti. Sitten ihan nopeasti julkisten hankintojen direktiivistä. Olemme siihen tyytyväisiä. Siinä on ollut hyvin positiivisia kehityskulkuja. Esimerkiksi sitovat sosiaaliset lausekkeet, joihin kuuluu muun muassa AY-vaatimukset, esimerkiksi työehtosopimus, neuvottelut, sosiaaliset kriteerit ja parempi avoimuus. Ja olemme kohtuullisen tyytyväisiä tähän direktiiviin. Kun tätä direktiiviä ryhdyttiin tarkistamaan vuonna 2011, kuten varmaan muistattekin, ja huolimatta silloisesta tilanteesta AY-liikkeen ääntä kuunneltiin. Euroopan parlamentin jäsenvaltiot ja komissio neuvottelivat ja direktiivi astui alun perin voimaan kaksi tai direktiivi astui sitten voimaan tarkistettuna 2014 ja tarkoitus oli, että se äh, siirretään kansalliseen lainsäädäntöön huhtikuussa tänä vuonna. Eli olemme iloisia siitä, että tämä ei ole Tätä ei ole TTIP-neuvottelut heikentänyt. Tässä on myös huomioitu sosiaaliset palvelut, joka on meille hyvin tärkeää. Samoin kuin sosiaalitaloudelliset toimijat. Samoin kuin vähennettiin tätä alin mahdollinen hintatarjouskriteeriä se, se, sitä heikennettiin. Eli me emme halua nähdä työehtosopimuksia minkään näköisenä kaupan esteenä myöskään julkisissa hankinnoissa, mutta emme kuitenkaan halua, että standardeja heikennetään minkäänlaisilla erilaisilla mekanismeilla. Ja kehotammekin, että komissio huolehtisi siitä, että että näissä kauppasopimuksissa kunnioitetaan näitä työehtostandardeja ja että julkisten hankintojen lausekkeet noudattavat lakia niin, että voidaan välttää kaikki konfliktit kauppasopimusten ja Euroopan lainsäädännön välillä. Kiitos. Thank you. So at the moment, we have a 20-minute session for Q&A. Nyt meillä on tämä 20 minuutin keskustelu, mahdollisuus. Neljä ihmistä on pyytänyt puheenvuoroa. Maria Rapini, Avina, Dalton ja Evelyn Gebhardt. Onko vielä muita? Maria, ole hyvä. Mulțumesc, doamna președintă. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä ajatuksesta järjestää keskustelu TTIPstä ja julkisista hankinnoista. Onnittelen teitä todella tästä ajatuksesta järjestää keskustelu. Haluaisin kiittää myös kaikista hyvin kiinnostavista puheenvuoroista. Valitettavasti on sanottava, että olen vähän kauhistunut siitä, mitä kuulen. Itse asiassa, kun järjestin itse aivan samantyyppisen kuulemistilaisuuden omassa maassani viime vuonna, meillä oli käsiteltävänä aivan samat aiheet. Haluaisin kiittää puheenjohtaja Langea siitä, että näihin aiheisiin tänäänkin puutetaan, mutta näen, että tämä on, täällä on vieläkin kaksi suurta ongelmaa. Rautatieteollisuus ja laivanrakennusteollisuus ovat tässä tulilinjalla, mutta eivät ainoastaan ne. Niihin liittyy kaikki se, mitä nyt tänä, tänä päivänä tapahtuu, ja ne ovat paljon neuvottelusta riippuvaisia. Tätä meidän ei tule unohtaa. Olen aina tukenut ja äänestänyt sen puolesta, että harmonisoisimme sääntelyä ja avaisimme markkinoita, koska meillähän ei ole Euroopassa mitään Johnsonin lainsäädäntöä, meillä ei ole mitään suosi eurooppalaista lainsäädäntöä, joten e- amerikkalaiset kyllä tulevat hyödyntämään paljon meidän markkinoitamme myydäkseen omia tuotteitaan, mutta sama ei päde meihin Amerikassa. Meidän ei pidä siis antaa periksi. Parlamentin on painostettava neuvottelijoita, jotka ovat saaneet meiltä valtuudet neuvotteluja varten. Tätä punaista lankaa ei pidä unohtaa. On saatava aikaan tasapaino tuotteiden myynnän, myynnin ja kuluttamisen välillä, tuotteiden ja palvelujen myynnin välillä sekä Euroopassa että Amerikassa. Muussa tapauksessa joudumme uhraamaan työpaikkoja eurooppalaisessa teollisuudessa. Vielä yksi asia. Kuluttajasuoja on myöskin mielestäni heikentynyt. Tiedämme erittäin hyvin, millaisia sääntelyjä Yhdysvalloissa ja jäsen ja, ja Euroopassa on. Eurooppa on antanut paljon lainsäädäntöä kuluttajasuoja-alalta, mutta Yhdysvalloissa tilanne ei ole ollenkaan samankaltainen. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että nämä kaksi valiokuntaa, jotka ovat täällä tänään koolla, joilla on merkittävä rooli, niiden on palastettava, painostettava neuvottelijoita. Kiitoksia. Maria Arena, sorry about the confusion. Anteeksi, että tässä tuli hieman sekaannusta. Kiitoksia. Niin, Maria taitaa olla aika tavallinen nimi täällä. On joitakin täällä parlamentissakin. Niin, kiitoksia kovasti näistä kolmesta puheenvuorosta, jotka olivat erittäin mielenkiintoisia. Ja nähdään, että julkisten hankinnoiden alueella sekä rautatiekuljetuksessa että telakkakysymyksissä nämä asiat ovat erittäin tärkeitä. Kolme kysymystä. Ensimmäinen, kuulin teitä ja onko julkisten markkinoiden avaaminen ja Yhdysvaltain markkinoille pääsy, onko se sellainen punainen lanka, jota pitäisi seurata TTIPissä? Tämä siis ensimmäinen kysymys. Kuulin hyvin se, mitä kritisoitte, miten tuette neuvotteluita, mutta jos yhdysvaltalaiset eivät avaa tätä, me tiedämme, että tässä suhteessa meillä on erittäin suuria ongelmia, siis pääsy julkisille markkinoille, onko se sellainen asia, jota me emme sitten voi hyväksyä? Ja Toiseksi, kun puhuttiin TTIP-neuvotteluista Yhdysvaltain suhteessa, se osoittaa joitakin ongelmia. TTIP-neuvotteluissa meillä on myös näiden lisäksi myös Kanadan kanssa tehty sopimus. Onko olemassa vaara, että Kanadan sopimus vähentää sitä painostuskykyä, joka meillä on suhteessa yhdysvaltalaisiin ja että kaikki yhdysvaltais-kanadalais-yritysliittymät voisivat näin jo hyötyä tilanteesta. Ja meillä ei ole enää mitään neuvottelun varaa yhdysvaltalaisten kanssa, koska he ovat jo kaikki saaneet Kanadan vapaakauppasopimuksen kautta. Mitä mieltä olette siitä, että yhdysvaltalaisilla yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää siis Kanadan sopimusta ja sitä kautta hyötyä tilanteesta? Ja että eurooppalaiset tässä suhteessa saisivat haittaa. Kolmas kohta koski sitä, että totesit, että eurooppalaisten laivarakentajien on vaikea myydä korkeateknologiaa aluksia yhdysvaltalaiselle 60 prosentin kotimaisuusastevaatimuksen mukaan. En, pyrkivätkö esimerkiksi meidän ruoppausyrityksemme toimimaan myymättä näitä välineitä tekemällä vain myymällä tämän palvelun ja näin noudattaen 60 prosentin vaatimusta. Onko sitä mahdollista siis kiertää tällä tavalla? Kiitos. Kysymys suhteesta Kanada-sopimuksen ja USA-sopimuksen ja EU-sopimuksen yhteyksistä pitäisi esittää komissiolle. Sitten äh, Stan Dalton. Kiitos. No, minä olen ensimmäinen puhuja, jonka etunimi ei ole Maria. Ensinnäkin oli erittäin mielenkiintoista kuulla nämä puheenvuorot. Se osoittaa, miten protektionistinen USA on ja miksi TTIP on niin tärkeä meille täällä Euroopassa. Muutama kysymys kahdelle ensimmäiselle puhujalle. Miten realistista on se, että te uskotte, että USA liikahtaa sekä tämän Amerikan puolesta lainsäädännön suhteen ja, ja sitten tämän välitystuomioistuimen suhteen? liittyen esimerkiksi näihin prosenttiosuuksiin Buy American lain ja muiden lakien suhteen. Miten realistista tämä on, että me saamme ylipäätään mitään tästä? Molemmissa puheenvuoroissa tuotiin esiin, miten äh, nämä kaupan esteet äh, estävät investointeja ja sitä, mitä kuluttajat voittavat te oikeastaan sanotte, että te haluaisitte vastaavanlaiset esteet tänne Eurooppaan, ja silloin minä olisin kyllä huolissani. Eikö teistä tunnu, että jos nämä äh, kaupan esteet saadaan äh, rikottua USAssa, niin tämä toisi äh, EAYn jäsenille parempia, parempi laatuisia työpaikkoja ja enemmän työpaikkoja. Ja sitten se, mitä Maria Krapini puhui kuluttajasuojasta, jos katsotaan VTO-tapausta, niin sehän löydettiin USAssa eikä EUssa. USAssa on erilainen lähestymistapa selkeästi kuluttajasuojaan tai ympäristösuojaan. He äh, lähtevät, äh, eivät lähde niinkään tälle lainsäädännölliselle tielle. Eli teidän kokemuksenne mukaan kaupanteko USAssa, onko todellakin niin, että siellä on helpompi äh, rikkoa ympäristölainsäädäntöä tai kuluttajasuojalainsäädäntöä kuin täällä? Vai onko se vain tämä ennakkoasenne, mikä meillä täällä EU:ssa on? Evelyn Gebhardt. Ja, Kiitos. Kiitos myös äh, tästä erittäin tärkeästä kuulemisesta. Kolme kommenttia ennemminkin kuin kysymystä niistä asioista, mitä täällä tänään on sanottu. Ensinnäkin tämä 60 prosentin rajoite by Amerikanin laissa federaalisella tasolla. Olen kuullut, että tulisi muitakin rajoituksia osavaltiotasolla ja tämähän on ongelma. Ja jos nyt olen oikein ymmärtänyt, niin me teemme eh, sopimuksen federaalisen valtion kanssa eikä osavaltioiden kanssa yksittäisesti. Ja miten, kuitenkin tämä vaikuttaa osavaltioihin vai vaikuttaako ainakin? Meidän täytyy se itsellemme esittää tämä kysymys. Koska voi olla niin, että me avaamme omat markkinamme ja sitten siellä markkinat ovat auki federaalisella tasolla, mutta eivät osavaltiotasolla. Miten suuri vaikutus federaalisella tasolla on? Minä en usko, että se kovin suuri on. Toinen huomio on se, että meidän täytyy olla hyvin johdonmukaisia politiikassamme laivanrakennusalasta puhunut äh, edustaja puhui siitä, että Amerikkaan tai USAn äh, laivaliikenteessä käytetään vain amerikkalaisia aluksia. Euroopan unionissa on käyty hyvin kiivaitakin keskusteluita, samoin parlamentissa, kaavotaasiliikenteestä. Eli jos me emme ole jos he eivät ole valmiita avaamaan tätä, ja jos me emme ole valmiita avaamaan, voimmeko me vaatia sitä USAlta? Eikö tämä silloin merkitse sitä, että, että ne säätelyt ja säännöt, joita meillä on työntekijöiden suojelemiseksi, joutuvat myös kyseenalaisiksi. Meidän täytyy olla tässä hyvin varovaisia ja katsoa, mitä seuraamuksia tällä olisi myös meidän markkinoillemme. Tämä on kysymys, joka minua on askarruttanut kovasti. Ehkäpä komissio voisi tätä myös käsitellä. Kolmas asia. Se, mitä meillä on eurooppalaisessa direktiissä määritelty julkisista hankinnoista – ovat, nämä kriteerit ovat erittäin äh, uuden aikaisia, moderneja, joita olemme ottaneet käyttää, jossa on ekologisia ja sosiaalisia kriteereitä tarjouskilpailuissa ja jotka edustavat yleistaloudellisia etuja. Ja tätä ei saa kyseenalaistaa millään muotoa sellaisella tai tällaisella sopimuksella USA tai minkä tahansa muun maan kanssa tällä alalla. Senhän me olemme määritelleet myös päätöslauselmissamme. Daniel Kaspari. Daniel Kaspari. Ja, liebe Kollegin, und Kollegen. Hyvät kollegat, haluaisin jatkaa siitä, mitä edustaja Gebhardt otti esiin tässä ihan lopuksi koska suuri osa, tai hyvin monet ihmiset äh, ovat äh, huolissaan siitä, että julkiset palvelut äh, voisivat äh, olla uhanalaisia ja niitä esimerkiksi äh, yksityistettäisiin, kuten Isossa Britanniassa on käynyt ja minun kotimaassani puhutaan nyt esimerkiksi vesihuollon yksityistämisestä. Ja me täällä Euroopan parlamentista, parlamentissa olemme olleet yksimielisiä tästä. En ole kenenkään kollegan sanovan, että kannattaisi TTIPiä, mikäli se johtaisi lopuksi siihen, että meidän kunnalliset ja julkiset palvelumme kunnissa, valtioissa, ne valtioita kunnat tarjoavat, olisivat vaarassa. Ja minusta tämä viesti pitää antaa ulospäin. TTIP ei toteudu, mikäli joku asia, joka on meille tärkeä, joutuu uhanalaiseksi. Minulla on pari konkreettista kysymystäkin. Minua kiinnostaisi jos joku puhujista voisi antaa tarkkoja lukuja siitä, mikä tilanne on julkisten hankkinoiden markkinoilla, miten suuret volyymit ovat julkisin, julkisten palveluiden alalla amerikkalaisilla yrityksillä ja miten suuret volyymit ovat siinä, mitä eurooppalaiset toimijat toteuttavat USAssa. Eli haluaisin tietää näitä lukuja. Eli nähdä myös, mitä se saattaisi tarkoittaa meidän työpaikoillemme. No niin, tämä on myös sellainen kysymys, jonka komissio voisi ottaa itselleen. Vielä kaksi, Liisa Jaakonsaari ja sitten herra Fenkler. Liisa ensin. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyytäisin komissiota arvioimaan hieman tätä aikataulua. Nimittäin vaikuttaa siltä, että Yhdysvalloissa on noussut erittäin kova vastarinta yleensä vapaakauppaa vastaan, joka on yllättävää. Esimerkiksi Yhdysvaltain ja Tyynenmeren valtioiden vapaakauppasopimus on, on kovassa vastatuulessa. Ja toisaalta sitten, kun siellä käydään tämä presidentinvaalitaistelua, niin yksikään näistä kärki presidenttiehdokkaista ei ole mitenkään puolustanut vapaakauppaa tai erityisesti tämä ttip on myös puheissa ollut enemmän negatiivisesti kuin positiivisesti. Joten huonolta näyttää, kun en tiedä vapaakauppasopimusten yksityiskohtia, niin minulla olisi yksi idea kyllä siihen, että olisiko mahdollista jossain vaikka lisäpöytäkirjassa tai muissa niin ottaa esille tämä veroparatiiseihin ja veronkiertoon liittyvät kysymykset, nimittäin jos se pystyttäisiin jollain tavalla artikuloimaan, että se on tärkeä asia Yhdysvalloille ja Euroopalle, niin tämä sopimus menisi humahtain läpi Euroopassa. Ja sitten edustaja Winkler on viimeinen puhuja, koska haluan, että asiantuntijat saavat vielä vastata. Ja voisivatko asiantuntijat keskittyä nimenomaan niihin kysymyksiin, jotka ovat heidän erityisalansa, koska jotkut kysymykset kuuluvat ehkäpä enemmänkin komission vastattavaksi. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitän tämän tapaamisen järjestämisestä molemmille valiokunnille julkiset hankinnat koskee eh, markkinoille pääsyä, standardeja ja muita asioita, mutta se on myös selkeästi poliittinen ongelma. Puheenjohtaja Lange aivan oikein totesi, että odotamme presidentti Obamaa Eurooppaan. No, Obaman kello toki käy, tiedämme kyllä, koska tammikuussa 2017 Obaman hallinto lopettaa työnsä. Meillähän haluaisin vielä puuttua yhtään asiaan, joka liittyy julkisen hankintoihin, vaikka ei pelkästään siihen, ja se koskee viisa, viisumin vaatimuksia EUn kansalaisilta. Haluaisin kysyä kahdelta vieralta täältä teillä on rautatiellä laivanrakennus e, sektori edustettuna. Teillä on paljon työntekijöitä ja maista, jotka vielä tarvitsevat viisumin, kuten Romania. Edelleen romanialaiset tarvitsevat viisumin voidakseen matkustaa Yhdysvaltoihin tekemään tätä työtä. Mikä on teidän henkilökohtainen kokemuksenne? Onko viisumijärjestelmä este yritysten työn, työlle? Eikä tähän liity ainoastaan Romania, vaan muutkin, muitakin EUn jäsenvaltioita. Puheenjohtaja oli myös oikeassa, koska tämä hänen liittyy myös komissioon. Mikä on komission kanta tässä asiassa? Ja ja tullaanko se tuomaan esille silloin, kun presidentti Obama tulee Eurooppaan lähiaikoina? Ja minä haluaisin esittää kysymyksen äh, Roy Schengille. Isossa Britanniassa on rakennettu uusi ää, äh, tällainen tutkimusalus ää, äh, tuonne arktiselle alueelle. Se on hyvin ää, suosittu projekti. Mikäli USA tiedemiehet haluaisivat ostaa tällaisen sisaraluksen isosta Britanniasta. Tämä on nimittäin ensimmäinen kerta vuosikymmenen, kun me olemme rakentaneet tätä, tällaisen. Eivätkö he voisi ostaa sitä nykyisen Jones-lainsäädännön mukaan vai ei? Eli olisiko mahdollista ostaa tällainen sisaralus, joka on tehty samalla telakalla ja sitten tehdä ää, äh, yhteistyötä ää, äh, napapiiritutkimuksen ää, äh, yhteydessä? Uh, if we could go through maybe in the reverse. Ja ehkäpä mennään nyt uh, uh, toisen, to, eri järjestyksessä kuin ensimmäisessä puheenvuorossa. Eli edustaja Basso ensin. Very quickly. I think... Ihan nopeasti. Miksi Yhdysvaltain ammattiyhdistysliikkeet ovat niin protektionistisia? Se johtuu siitä, että niillä on erittäin huonoja kokemuksia aiemmista vapakauppasopimuksista Yhdysvalloissa – ne vastustivat naftaa. Ne vastustavat TTIP-sopimusta, ja TPPtä ja ne haluavat siis suojella omia markkina-alueitaan. Vastavuoroisuuskysymys on meille erittäin tärkeä, mutta jos Yhdysvallat ei avaa julkisten hankinnoiden markkinoitaan, niin miksi sen täytyisi enää tehdä? Eli tässä on kyseessä erittäin arkaluontoinen kysymys. Täytyy sitten katsoa sitä, että suhtautuvatko yhdysvaltalaiset avoimesti tähän keskusteluun. Sikäli kun tiedän, niin se on suojellut myös näitä julkisia markkinoitaan kaikissa edellisissä vapakauppasopimuksissaan. Pääasia tässä on se, että olemme saavuttaneet hyvät standardit, yhteiskunnalliset standardit, sosiaalikysymyksiin liittyvät standardit Euroopassa julkisten hankintojen piirissä, emmekä halua, että vapaakauppasopimukset niitä vesittävät. Thank you, Mrs. Shen. Kiitoksia, edustaja Shen. Niin, kiitos. Niin, otin esille tässä kolme kysymystä. Vastaan niihin yksi kerrallaan. Ensimmäinen koski ruoppauskalustoa. Mutta aivan tässä esitykseni alussa me olemme laivan rakentajia, emme siis varustajia tai käyttäjiä. Tässä on kuitenkin sekaannusta. Tässä puhuttiin myös palveluiden tarjoamista. Me emme tee sitä. Me hoidamme vain välineistön ja alusten valmistamisen. Haluaisin kuitenkin painottaa sitä, että ruoppausalukset ja myös muut alukset ovat aika surullinen tarina, koska niitä on rangaistu kolmasti Yhdysvalloissa. Ensinnäkin välineistöpuolella, jota ei voida hankkia kuin 40 prosenttia. Ja sitten Jones Act, yksi alus ei voi työskennellä vain yhdessä kohdassa Yhdysvaltoja, sen täytyy siirtyä. Riippumatta siitä, minkälainen alus on kyseessä, niin se kuuluu jälleen tämän Jones Actin piiriin. Ja sitten ruoppausalus poikkeaa muista Yhdysvalloista, ne ovat aina hallitusvaltioomisteisia, eli ne kuuluvat aina tämän julkisten hankintojen lainsäädännön piiriin. Siksi en näe mahdollisuutta tämän ongelman ratkaisemiseksi, jollei lainsäädäntöä muuteta. Toinen kysymys koski sitä, että arvioidaan julkisten hankintojen volyymia tämänhetkisessä tilanteessa. Se on ihan helppo sanoa, koska tällä hetkellä tasomme on nollassa. Yhdysvallassa ei ole aluksia eikä teknologiaa. Se ei kykene edes täyttämään omia tarpeitaan. Miten se muka voisi tehdä julkisen hankintojen töitä täällä Euroopassa? Me taas emme voi mennä sinne, koska emme saa mennä sinne. Tilanne on siis nollassa, mutta potentiaali on valtava. Kolmas kysymys koski jäänmurtajia. Tietysti seuraamme tarkasti uutisia siitä, mitä Eurooppa voi tässä suhteessa tehdä. Ja Yhdistyneen kuningaskunnan lisäksi Saksassa, Suomessa ja Ranskassa on kaikki teknologia ja kokemus jäämurtajan valmistamiseksi. Olemme lobbanneet tässä välissä myös Yhdysvaltain rannikkovartiostoa, jotta siellä oltaisiin tietoisempia siitä, että Euroopassa on tämä kapasiteetti. Voimme hoitaa nämä työt. Jos teillä on budjettiongelma, me voimme auttaa siinä. Ja Yhdysvaltain rannikkovartioston ostolainsäädännön mukaisesti voidaan saada aikaiseksi poikkeus, jos presidentti sen allekirjoittaa, mutta silloin täytyy todistaa, että minkäännäköistä kapasiteettia ei ole ja kiireellinen tarve on olemassa. Eli pieni pieni ikkuna on olemassa, mutta täytyy vakuuttaa heidät siitä, että tätä mahdollisuutta käytetään. Onpa siis TTIP olemassa tai ei, niin nämä kaksi muuta asiaa ovat olemassa. Ja toivottavasti me emme luota tähän yhteen poikkeukseen, että se ratkaisee ongelmat. Kiitos so with an exemption you can. So Philippe Citron. Oui, Madame le Président, merci. Euh, Kiitoksia aivan lyhyesti. Haluaisin kertoa, että UNIFEN jäsenyritykset ovat hyvin läsnä Yhdysvalloissa, ovat oikein tyytyväisiä siitä, mutta ei tietenkään. Niin joka kaupungissa, jossa tarjouspyyntöjä esitetään neuvottelijoille, varmaankin on tärkeä ehdotuksemme, kun ajatellaan näitä paikallisen sisällön prosenttimääriä. Me puolemme nykytilannetta. Pitäisi välttää sitä, mitä amerikkalaiset kutsuvat local herriksi. Meillä oli Kanadan kanssa neuvottelut CETA-sopimus. Siellä oli merkittävä kohta, jossa päätettiin korvata local content local valuella. Tämä oli tärkeä asia. Sitten, kuten täällä sanottiin, amerikkalaiset osavaltioiden viranomaiset pitäisi myös saada neuvottelupöytään. Muussa tapauksessa on aika vaikea saada heidät mukaan jatkossa. Kiitoksia. Super. So I'm now going to hand over to Mr. Lange. You're going to take... Ja nyt sitten äh, annan puheenvuoron äh, edustaja Langelle, joka jatkaa puheenjohtajana. Kiitokset Wikiforger. Me olemme nyt kuulleet äh, paljon rajoituksista ja ongelmista federaalilla tasolla osavaltiotasolla, Jones-laista, ongelmista Euroopassa, julkisissa hankinnoissa ja näistä sosiaalista ja ympäristövaatimuksista. Toisella kierroksella me katselemme tulevaisuuteen. Millä tavalla voimme varmistaa, Äh, ei syrjivän avoimen menettelytavan ja luonnollisesti sellaisen, jossa huolehditaan sosiaalisista ja ympäristövaatimuksista. Meillä on täällä kolme asiantuntijaa. Asian, lain asiantuntijoita. Eli se, millä tavalla voimme lainsäädännöllisesti taata sen, Äh, että julkiset hankinnat ovat ei-syrjiviä ja avoimia ja huomioivat äh, sosiaaliset ja ympäristöstandardit. Seuraava puhuja on tohtori Kamala Davar Saseksin yliopistosta äh, oikeustieteellisestä osastosta. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Minulla on ilo olla täällä. Panin merkille, että keskustelussa kiinnitetään paljon huomiota markkinoille pääsy ulottuvuuksiin TTIP-neuvotteluissa. Haluaisin nyt siirtää fokuksen vähän muualle ja puhua siitä, kuinka kauppa sopimuksella on kaksi ulottuvuutta julkisen hal- halkintojen osalta, kauppa ja hallinnointi. Ja ehkä tämä hallinnointi olisi se alhaalla oleva hedelmä. Ehkä sen kautta voisimme saada ö, tuloksia paremmin ilman niitä ö, hankaluuksia, joita markkinoille pääsyssä on esiintynyt. Esityksessäni pyrin keskittymään siihen, kuinka näitä hallinnointiperiaatteita hallitsee samat säännöt kuin kaupassa, avoimuus, syrjimättömyys ja reiluus, ja puhun siitä, kuinka hyvän hallinnon periaatteella voidaan tuoda hyviä julkisen edun mukaisia tuotteita. Se on hyvä sekä EUlle että Yhdysvalloille ja myös maailmanlaajuisesti. Pyrin siis keskittymään näihin tosiasiallisiin, eikä niinkään lakisääteisiin oikeudellisiin eh, eh, kaupan esteisiin, eh, eli ei näihin osta amerikkalaista ja, ja sitä sai sääntöihin ja muihin, vaan olen sitä mieltä, että hallituksen sääntelyt ovat merkittävämpiä kuin kauppaulottuvuudet näissä sopimuksissa. Kuten sanoin, näissä sopimuksissa on kaksi ulottuvuutta. Kauppapuoli, joka on oikeudellinen, siihen liittyy sekä ulkomainen että kotimainen eh, kotimaisten tarjoajien yhtenäinen kohtelu ja ne ovat neuvottelijoiden mandatin mukaisia. Sitten hallintoon kuuluvat näkökohdat ovat tosiasiallisia kaupan esteitä, niihin liittyy avoimet prosessit, tehokkaat, tehokas hallinnointi, ennakoituvuusjärjestelmissä ja, enna, ja konfliktien eturistiriitojen e-, e-, ennaltaehkäisy niillä on suuri merkitys, kun ajatellaan markkinoita asia. Puhuu ja valitettavasti puhuu hyvin nopeasti. Tärkeimmät periaatteet näissä sopimuksissa koskevat syrjimättömyyttä ulkomaisten ja kotimaisten toimittajien välillä. mahdollisten ja olemassa olevien tarjoajien syrjimättömyys myös sekä avoimuus. Jos täytäntöpannaan näitä sääntöjä, vähennetään mahdollista houkutusta korruptoituneeseen toimintaan. Syrjintä ei ole korruptoitunut käytäntö sinänsä, mutta, mutta kun sopimuksia annetaan lahjusten kautta, se on syrjimättömyyden vastaista. Sitten katsotaan tätä kotimaisuusvääristymää, kun markkinoille pääsee. Silti julkisten hankintojen järjestelmässä on paljon vääristymiä kotimaisuuden puoleen. On 99 prosenttia sopimuksesta sopimuksesta ennen tätä direktiiviä vuodelta 99, 99 prosenttia EU-paikallisten viranomaisten sopimuksista annettiin kotimaisille yrityksille. Direktiivi on erittäin tärkeä, sillä pyritään poistamaan näitä esteitä julkisten hankintojen markkinoilla Euroopassa, mutta Yhdysvalloissa ei ole tällaista vastaavaa. Siellä on liittovaltion säännöstä, mutta suurin osa säännöstöstä on osavaltiotasosta. Ja siellä on enemmän tosiasiallisia esteitä Yhdysvalloissa kuin Euroopan unionissa. Kotimaisuusvääristymää Puhun nyt siis näistä tosiaalisista esteistä, en oikeudellisista esteistä, en sääntelyllistä esteistä, vaan esteistä, jotka eivät johdu oikeudellisista seikoista tai kustannuksista. Nämä ovat poliittisia vääristymiä. Esimerkiksi paikalliset äänestäjät otetaan huomioon, joten poliitikot ovat tietenkin kiinnostuneita kotimasta firmoista avoimuuden päät puuttuminen on merkittävä este erityisesti pk-yrityksillä. Niillä on vähemmän varoja tehdä tutkimuksia ja niillä on vähemmän resursseja myöskin täyttää ne kriteerit, joista heillä ei ole selkeää tietoa, joten avoimuus on hyvin positiivista pk-yrityksillä. Kollegani puhuu siitä vielä enemmän. Kun puhutaan avoimuudesta, puhutaan avoimuudesta koko avo- julkisten hankinnan prosessin aikana. Siihen liittyy kaikki kriteerit ja sopimukset, arvioinnit, budjetit, kriteerit. Meillä ei ole riittävästi tilastotietoa julkisesta hankinnasta. Tämä on avoimuuden puutetta ja se merkitsee estettä. Avoimuutta olisi siis lisättävä, jätän tätä vielä kollegoillekin, mutta paljon siitä liittyy Elnalta arvioi, eh, ennakoitavuuteen ja sähköisiin menettelyihin Slovakiassa – on tehty uudistuksia voimuuden puolella ja se on tuonut sitä 2,3 tarjosta kasvoi 3,6. Myös hinnat laskevat, tulee enemmän valinnan varaa, innovointia ja tehokkuutta. Toinen tosiasiallinen este on korruptio. 25 prosenttia menee hukkaan julkisesta budjetista korruption takia. Tämä on hirveä tuhlausta. Tarvitaan ex ante avoimuuskontrolleja, on katsottu eturistiriitejä, lisättävä kontrolleja. Tarvitaan myös riiteen ratkaisumekanismeja. Ja voidaan mennä tästäkin eteenpäin. VTO, GPA Plus-sopimuksen kautta on sähköinen ja sähköiset julkiset hei hankinnat, esimerkiksi Etelä-Korean järjestelmä, 1,4 miljardia on voitu säästää julkiselta sektorilta ja 6,6 miljardia yksityiseltä sektorilta. Ja prosessi on lyhentynyt valtavasti. Tämä on mahdollista myös TTIPissä ja siihen pyrimme. Sitten myönteiset sääntelysynergiat. Jos voimme lisätä sääntelyyhteistyötä ja lisätä avoimuutta, syrjimättömyyttä, integriteettiä, ja vo, jos voimme saada sitä vampia sääntöjä, voimme parantaa julkisten hyödykkeiden äh, tuotantoa. Tästähän on kysymys. Hyvä hallinto on myös julkinen hyödyke. Sitä äh, riittää loputtomasti, eikä sitä voida joka Lopuksi vielä totean, että kaikki tiedämme, että TTIPissä pitäisi olla mukana hyvän hallinnon säännöt, jotka menevät pidemmälle kuin VTOn GPA-suunnat. Ne ovat aivan vähimmäistaso. Uskomme, että tämän tyyppiset säännöt ovat helppoja saavuttaa. Korruptio on huonoa poliitikoille, markkinoille pääselle, se on myös kilpailuongelma ja se on kielteistä sosiaalisesti ja kestävän kehityksen kannalta ja kaiken kaikkiaan on todettava, että hallinnointikysymykset on, ovat jääneet nyt markkinoille pääsyn varjoon. Kiitoksia. Thanks a lot. Uh, uh, Kiitos. Erittäin mielenkiintoista. Te katoitte oikeastaan kaiken. Ei vain yhtä teollisuusmaata. Hyvät naiset ja herrat, mehän elämme digitaaliaikaa. aikaa ja siitä huolimatta Euroopan parlamentilla on nyt hieman ongelmia tekniikan kanssa. Tämä toinen screen täällä takana ei toimi, eli teidän pitää katsoa tuonne taaksepäin, anteeksi siitä. Eli tässä me näemme, mitä uudistuksia Euroopan puolelta tarvitaan. Ja nyt olen iloinen, kun voin toivottaa tervetulleeksi USA puolelta asiantuntijan ja olen todella innoissani Mielenkiintoilla kuuntelen, onko hänellä samat näkemykset. Professori Christopher Jukins George Washington yliopistosta. Olkaa hyvä. Mr. Chairman, Madam Chair. Mr. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvä. Hyvät molemmat puheenjohtajat, hyvät naiset ja herrat. Olen uh, George Washington Universitystä, Washington DCstä. Meidän ohjelma on ainoa julkisia hankintoja koskeva ohjelma Yhdysvalloissa, ja äitini oli saksalainen lakimies, joten hyvin mielelläni tulee takaisin tänne Eurooppaan. Seuraava kalvo. TTIP-neuvottelut Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä niihin on kohdistunut paljon erilaisia odotuksia pääsystä julkisille markkinoille, mutta nyt ollaan tekemässä myös paljon uudistuksia. Seuraava kalvo. Yksi lähestymistapa olisi se, että Yhdysvaltain hallitus vaatisi, että mm, liittovaltiotasoiset subventiot, joilla mm, syrjitään ulkomaisia investoijia, poistuisivat. Tämä, tällä hetkellä tiettyjä tällaisia tahoja estetään toimimasta. Eli täällä Euroopassa tätä nimetään tueksi. Meillä käytetään sana grant. Se on noin 600 miljardin dollarin suuruinen markkina-alue. Ja tämä 600 miljardin dollarin markkina-alue on sellainen, että yleensä ei voida ottaa käyttöön maantieteellisiä tai osavaltiokohtaisia preferenssejä. Ja tämä sääntö, joka tuon alueen kattaa. Jos muutetaan siinä vain kolmea sanaa, jos kolme sanaa poistetaan, osavaltiotasoinen tai paikallinen, niin se johtaisi sitä, että tällaisia maantieteellisiä mm, preferenssejä ei otettaisi käyttöön silloin, kun kysymys on liittovaltiotasoisesta subventiosta. Eli se avaisi tämän 600 miljardin dollarin arvoisen markkina-alueen. Tämä tulee suoraan valkoisesta talosta ja siinä ei ole mitään muita rajoitteita, kuten Jones Actissa. Tämä on vaikea muuttaa lainsäädännöllisesti, mutta sitten täytäntöönpanon puolella Valkoisen talon kautta helppo muuttaa. Toinen lähestymistapa olisi viedä eteenpäin tätä säänneltyä julkisinen hankintojen puolta. Se on hyvin eri tavalla hoidettu Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Säännökset, jotka liittyvät esimerkiksi tietoverkkorikollisuuteen, otan pian esille. Ja nämä aloitteet, jotka koskevat säännöstön harmonisointia, voitaisiin aika helposti myös mukauttaa tähän Euroopan komission tämänhetkisen ehdotukseen. Ne merkitsivät selkeää askelta eteenpäin Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välisessä yhteistyössä. Tällä hetkellä tämänhetkinen ehdotus, joka koskee sääntelyyhteistyötä TTIPin pohjalta, on erittäin laaja-alainen se tuli silloin vasta viime kuussa ja se mahdollistaisi yhteistyön kaikilla alueilla, joita säätelijät pitävät yhteiseksi. Eli tämänhetkinen ehdotus TTIPissä, tämänhetkinen eurooppalainen ehdotus siis ottaisi myös huomioon siis kaiken julkisen hankinnan puolenkin yhteistyön. Tässä meillä on esimerkki säännöksestä, jossa pohditaan nimenomaan näiden ulkomaisten markkinoiden avaamista. Kysymys on puolustusalan yhteistyöstä markkina-alueella. Ja tämä on erittäin tärkeä säännöstö. Siinä ymmärretään, että meillä on olemassa tietoverkkoturvallisuudessa Euroopan ja Yhdysvaltain välillä todellisia ongelmia. Eurooppa seuraa pikemminkin iso säännöstöä ja Yhdysvalloissa taas seurataan nistiä joka on meidän kansallinen standardi- ja teknologiainstituuttimme. Ne eivät ole samoja kuin iso standardit. Ja tämä säännöstö mahdollistaa sen, että ulkomainen sopimusosapuoli voisi esittää tietoverkkoturvallisuus isopohjaisen ratkaisun, joka ei siis olisi NIST-pohjainen. Ja silloin tätä ulkomaista standardia voitaisiin käyttää ja se hyväksyttäisiin meillä. Tämä on aivan erinomainen esimerkki säännöstöstä, jota eurooppalaisen osapuolen pitäisi viedä eteenpäin. Tämän tyyppistä säännöstöä äh, voidaan hyödyntää silloin, kun eurooppalainen myyjä tarjoaa ei yhdysvaltalaista ratkaisua tietoverkkoturvallisuuteen. Ja se, sille annetaan sama vastaavuus kuin se olisi yhdysvaltalainen. Ongelma on siinä, että tämä on aika äh, epätavallinen esimerkki. Suurin osa tietoverkkoturvallisuuden liittyvät säännöksistä eivät avaa tällaisia vaihtoehtoisratkaisumahdollisuuksia. Toinen alue mahdollisella harmonisoinnille EUn ehdotuksen puitteissa näiden kahden osapuolen välillä olisi alueella, jotka koskevat kestävyyttä. Ja näin esimerkiksi Max Havelar-tapaus, sen ratkaisu on tässä suhteessa erityisen tärkeä. Tämä on vuodelta 2012 sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa molemmat ratkaisut pohtivat näiden ekomerkintöjen käyttöönottoa. Max Havelar päätös ratkaisi tämän kysymyksen. Ekomerkinnät ovat erilaisia kummallakin puolella Atlantia. Ovatko ne siis syrjiviä? Ei. Eivät välttämättä, koska Max Havelar päätös Euroopan unionissa ratkaisi tämän ongelman. Siinä todettiin, että voidaan hyödyntää erilaisia eko- merkintöjä, kunhan niiden perusteet esitetään ja mahdollistetaan se, että myyjä voi käyttää jotain toista ratkaisua ja selittää se, miksi tämä ratkaisu on myyjän mielestä parempi. Tällainen tuomioistuimen ratkaisu EUsta, jos se hyväksyttäisiin ttip rakentaisiin jos yhdysvaltalaiset hyväksyisivät tämän oikeana lähestymistapana, se avaisi oven eurooppalaisille osapuolille ottaa käyttöön toisenlainen ympäristömerkintä. Ja näin sen turvin voitaisiin tulla Yhdysvaltain markkinoille. Maksavella ratkaisu siis on aivan erinomainen esimerkki mahdollisesta harmonisointiyhteistyöstä Atlantin kummallakin puolella. Tämä siis yhteenvetona kaikista kommenteista, niin kiitoksia. And, uh, of course... Kiitos. Yeah se, joka hyötyy avoimesta ja syrjimättömästä julkisesta hankintatoimista, äh, on nimenomaan äh, PK-sektori. Ja olenkin äh, iloinen siitä, että meillä on täällä PK-yritysten federaation edustaja de Groot. Olkaa hyvä. Oh, is it not? Yes. Uh, thank you Kiitos, että olette kutsuneet minut tähän kuulemiseen. Me olemme kuulleet aikaisemmilta puhujilta, miten äh, julkisista hankinnoista voidaan tehdä avoimempia ja miten se on tällainen win-win tilanne. Tässä, tässä se perustuu hyvään hallintoon, pääsy markkinoille, kuten Kamal täällä jo sanoi, minä puhun enemmän siitä, miten avoimuus julkisissa hankinnoissa voi auttaa pieniä yrityksiä erityisesti. Ensinnäkin Federation Small Businesses on suurin ää, äh, pienyritysten ää, äh, federaatio. Äh, Eurooppa on ykkösmarkkina-alue ja USA toinen. Me pyrimme tässä käyttämään hyväksemme esimerkiksi digitalisoitumista ja viemään yhä useampiin maihin tätä, näiden sopimusten kautta. On kolme asiaa koko tässä julkisten hankintojen prosessissa, jossa pitää olla tarkkana. Ensimmäinen on se, että äh, näiden julkisten hankintojen tarjouskilpailujen, äh, tarjouskilpailut julkistetaan niin, että niitä ei ole vaikea löytää. Myös äh, näiden pienten tarjouskilpailujen näkyvyyden pitäisi olla parempi, koska se on helpompaa pk-yrityksille niihin osallistua. Eli että pk-yritykset pystyvät löytämään nämä tarjouskilpailut. Tämä voisi olla osa PK-informaatioportaalia. Toinen asia, tärkeä asia avoimuudessa on koko prosessin avoimuus, eli selkeät aikataulut, mitä tapahtuu ja koska, sekä selkeät pisteytyt pisteytyskriteerit. Kolmas ja viimeinen on tulosten avoimuus. Kuka voitti ja miksi voitti? Ja myös erittäin tärkeää antaa palautetta niille, jotka eivät voittaneet. Ja sitten on vielä neljäs, joka on oikeus valittaa. Äh, ei, tämä on tietty ajanjakso, jonka aikana ihmiset voivat tehdä valituksen päätöksistä. Jotkut äh, viranomaiset eivät toimi tällä tavalla ja se on äh, huono asia. Eli oikeus valitukseen, sen pitäisi olla yhtä tärkeää kuin oikeus äh, avoimuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Yksi käytännön ratkaisuus on, että käytetään tällaista ennakkopuitteistoa ja tukea näissä tarjouskilpailuissa, joka auttaa nimenomaan pk -ta. Eli autetaan PK-yrityksiä julkisissa hankinnoissa, että he oppivat virheistä ja tätä kautta ne voivat olla kilpailukykyisempiä ehdoissaan. Ja tätä kautta voidaan sitten parantaa innovaatiota ja yhteistyötä. On erittäin tärkeää, että avoimuus ja periaate on osa hyvän hallinnon pakettia. Mitä tulee USAhan, PK-yritysten on erittäin vaikea osallistua siellä. Meillä on yrittäjä Pohjois-Irlannissa, jotka tekevät IT-ratkaisuja vankiloille USAssa. Se yritys on hyvin pieni ja ne tarvitsevat USAn yrityksiä, varsinkin suurempia yrityksiä avukseen, että ne voisivat voittaa näitä tarjouskilpailuita. Siitä huolimatta ne ovat jo kolmas, kolmanneksi suurin palveluiden tarjoaja USAssa tällä alalla. No, tämä, se, että pienet yritykset pääsevät markkinoille, tapahtuu lähinnä tällaisten kumppanien kautta ja avoimuus voisi helpottaa sitä, että ne voisivat olla itsenäisempiä ja kilpailla samalta pöydältä USA-laisten yritysten kanssa. Me saadaan tietippiä. tarvitaan hyvän hallinnan periaatetta julkisissa hankinnoissa äh, lävitse koko sopimuksen, eli se pitäisi olla myös äh, TTIPin eri sopimusosissa, samoin kuin myös äh, PK-yritysluvussa. Sen lisäksi pitäisi olla PK-yritystyöryhmä johtopäätöksenä julkiset äh, hankinnat eivät ole mikään pieni osa äh, yrityselämää. PK-yritykset voisivat hyötyä erittäin paljon tästä äh, USAssa tai itsenäisenä taikka sitten osana USA-laisen yrityksen toimitusketjua Euroopassa. Mutta kaikki tämä pitää kirjata TTIPiin. Me haluamme TTIPiltä, että pienyritykset, pk-yritykset ovat koko tämän sopimuksen mestareita, eivätkä häviäisi sen vuoksi. Sen vuoksi tässä pitäisi päästä tällaisen asymmetriseen markkinoiden avaamiseen. Se on erittäin tärkeää, jotta voidaan esimerkiksi taata johdonmukaisuus ja ennustettavuus Tämä on erittäin tärkeää, että PK-yritykset voivat toimia kilpailukykyisinä Atlantin molemmin puolin. Nyt meillä on parikymmentä minuuttia aikaa kysymyksille ja vastauksille. Eli kysymys yksi minuutti. Saanko puhujalistan? Kuusi puhujaa. Ensin edustaja Stefanits. Thank you very much, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia avoimuuden puolustamisesta. Olen pitki, hyvin yhtä mieltä näistä asioista, erityisesti eh, Rotin puheista hän mainitsi Slovakian ja totesi, että Slovakiassa hyväksymme lain, jonka mukaan kaikki julkisten hankintojen sopimukset ovat päteviä ainoastaan, mikäli ne on julkaistu internetissä. Ainoastaan tämä lain muutos toi 40, 14 prosentin kasvun julkisissa hankinnoissa yhdessä vuodessa. Kysymykseni professori Jukkinsille, hän varmastikin tuntee paremmin Yhdysvaltojen puolen onko tämän tyyppinen lauseke mahdollinen ottaa mukaan Yhdysvaltojen lainsäädäntö niin, että parannettaisiin avoimuutta ja mahdollisesti se voitaisiin ottaa myös TTIP-neuvotteluihin mukaan. Kiitoksia. Helmut Scholz. Sitten äh, Scholz. Kiitos. Äh, haluan myös äh, kiittää puhujia mutta oikeastaan haluaisin tehdä tässä tällaisen pienen sillan näiden kahden paneelin väliin, koska minä uskon, että eurooppalaiset äh, kunnat äh, ja hallitukset näkevät äh, julkisia hankintoja tärkeinä välineinä antaa mm, taloudellisia impulsseja paikalliselle taloudelle ja sillä tavalla mm, ja toimia kuitenkin globaaleilla markkinoilla. Ja kun me katselemme näitä ongelmia, jotka joita ensimmäinen puhuja esitti, niin herää kysymys, ehkäpä de facto tämä on totta, mutta onko niin, että USA pystyisi tavallaan mm, auttamaan Euroopan kuntia toimissa? Sen lisäksi minulla on kysymys, kun USAn, tai jos USAn liittovaltiot ja paikallishallinnot toimivat irrallaan federaalisesta tasosta, niin miten tämä sopimus sitten voisi muuttaa tilannetta? Kiitos sitten Emma. Well, thank you to um, our speakers uh, for addressing. Kiitän puheesta koskien julkisia hankintoja. ne ovat hyvin tärkeitä pk-yrityksiä. Me ajatellen, meillä on paljon vielä tekemistä. Tämä on hyvin arkaluontoinen osa neuvotteluja. Mutta minun teki suuren vaikutuksen kaikkien panelistien esitykset. Ensimmäinen koke- kysymyksenikin komissiolle, ovatko he ajatelleet näitä ehdotuksia, voidaanko niitä toteuttaa, näin, erityisesti kun ajatellaan näitä ehdotuksia, jotka koskevat Yhdysvaltojen osallistujaa. Ja kun hän puhui tästä Yhdysvaltojen toimintalinjasta, meidän on puhuttava avoimuudesta, kuten tänä aamuna mainittiin. Maanantaihin mennessä tänä tällä viikolla meidän olisi pitänyt jo täytäntöpanna julkisten hankintojen direktiiviä. Se olisi lisännyt avoimuutta omassa järjest- järjestelmässä mutta ainoastaan 50 prosenttia jäsenvaltiossa on tähän mennessä sen täytäntöpano. Jos me pyydämme avoimuutta, niin meidän olisi syytä pitää kotipihamme siistinä ja varmistaa, että teemme mahdollisimman paljon työtä avoimuuden puolesta itse. PK-yrityksille, jotta ne löytäisivät näitä tarjouksia, niin on tärkeää pohtia portaaleja, joiden kautta pk-yritykset pääsisivät helpommin niihin käsiksi. tämän tyyppiset ehdotukset olisivat hyviä. Kiitos. Gracias, presidente. Yo también felicito. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella kaikkia puhujia. Hyvin lyhyesti haluaisin esittää kullekin teistä kysymyksen. Professori Jukens, Yhdysvallat on markkinatalous, jossa puolustetaan vapaata kilpailua. Miten on mahdollista, että siellä on edelleen vaimassa lakeja, jotka suojelevat kansallista teollisuutta? jos niissä oli jotain järkeä aikana, niin tänä päivänä niissä ei ole mitään järkeä. Ovatko yhdysvaltalaiset lobbit niin vahvoja, että ne estävät poliitikkoja tekemään, tekemästä johdonmukaisia päätöksiä. Sitten Davar menettelyistä puhuitte oikein hyvin, olen aivan yhtä mieltä, mutta mielestäni tarvitaan myös hyvää hallintoa hankkeiden toimeenpanovaiheessa. Ja tässä on paljon toivomisen varaa kuinka valvotaan, kuinka taataan, minkä tyyppiset yritykset tekevät näitä hankkeita. Puolustamme yritysten sosiaalista vastuusta. Julkisen sektorin on valittava niitä yrityksiä, jotka täyttävät nämä kriteerit ja toimenpanevaiheessa ne myös toteutuvat. Sitten lopuksi eh, de Groot. Olen aivan yhtä mieltä kanssanne. Minun maassani kaikilla yrityksillä on oikeus eh, esittää muut valituksia. Kaikki tarjouskilpailujen myöntämiset ovat eh, väliaikaisia ja muutoksenhaku on mahdollista, mutta minun kokemukseni Espanjasta on, on se, että on erittäin tärkeää, että oikeuteen liittyy myös avoimuus koskien kaikkien tarjoajien eh, pätevyyttä, jotta voimme tietää, millä perusteella tarjous on annettu. Sitten Joachim. Ja, ich habe auch zwei Fragen. Minulla on myös äh, kaksi kysymystä. Yksi asia nyt ei oikeastaan sovi yhteen se, mitä minä kuulen äh, talouselämästä. Eli miten pitkälti äh, julkisilla hankintamarkkinoilla pk-yritykset tästä hyötyisivät? Minun kokemukseni Saksasta olen osallistunut paikallisiin tarjouskilpailuihin, niin Usein PK-yritykset ovat huolissaan siitä, että niillä ei ole mahdollisuuksia sen vuoksi, että koko järjestelmä ei äh, ole kovin avoin ja PK-yrityksillä on äh, huonompi asema, koska tässä on myös esimerkiksi kynnysarvo äh, ennen kuin saa osallistua ja tämä aiheuttaa PK-yrityksille usein sen, että ne eivät kykene osallistumaan, ellei niitä sitten, elleivät ne sitten edistä alueellisuutta jollain erityisellä tavalla. Eli koko tämä julkisten hankintojen järjestelmä Euroopassa, äh, markkinat ovat olleet avoimet hyvin pitkälti, mutta millä tavalla tämä on reaalisesti muuttanut näitä markkinoita? Ja onko se, mitä on tehty, ollut hyödyksi vaiko haitaksi? Toinen asia, mitä meidän pitäisi miettiä hieman tarkemmin, me perustelemme vapaita hankintamarkkinoita markkinoita sillä, että se laskisi kustannuksia. Totta, mutta onhan tässä muitakin kriteereitä. Täytyy esimerkiksi huolehtia sosiaaliset, ekologiset ja huomioida sosiaaliset, ekologiset ja työolosuhteet. Eli siis ei tämä kustannuskysymys ole se ainoa, vaan me haluamme myös markkinat, jotka tuovat mukanaan kestävää kehitystä. Ja tämähän voi olla hyvä väline, jolla tätä voidaan edistää. Madame Chansonot. Thank you, and I would like also... Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää kaikkia puhujia näistä esityksistä. Olemme kuulleet mielenkiintoisia alustuksia. Toivottavasti niistä on hyötyä myös Euroopan komissiolle sen tulevissa neuvotteluissa. Mielenkiintoista oli kuulla edustaja Grotilta, että pk-yritysten pitäisi olla T-typin kärjessä. Me kuulemme usein, että vain suuryritykset hyötyvät TTIP-sopimuksesta. Voisitteko kertoa hieman enemmän tästä ajatuksesta? Mikä tämä hetkinen tilanne on Yhdysvaltain markkinoilla? Onko teillä jotain lukuja sen suhteen, miten hyvin ne menestyvät julkisissa hankinnoissa? Jos teillä on lukuja myös sen suhteen, mm, miten paljon tässä voidaan vielä edistyä, jos saadaan aikaiseksi kunnianhimoinen TTIP-sopimus. Digitaaliteollisuudesta lyhyesti. Tietenkin halutaan nopeasti kasvavia tulevaisuuden teollisuuksia. Puhetta ICT-standardeen, standardoinnista puhuttiin. Euroopassa seurataan ISO-standardeja, Yhdysvalloissa niistä standardeja. Jos tilanne on tämä, niin rakennammeko näin esteitä standardiprosessin kautta ja tämä sitten tuo ongelmia jatkossa. Mietin sitä, voisimmeko saada tältä puolelta Atlanttia kommentteja. Olemme ajatelleet digitaalisektorin merkitystä Euroopan valmistajille. Tämä on oikein sopivaan aikaan tuleva pohdinta, koska olemme täällä pohtimassa omaa standardointiprosessiamme parhaillaan. Kiitos ja minäkin esitän pienen kysymyksen. Vadava mainitsi, että OECDn puitteissa tapahtuu noin 25 prosenttia näistä tarjouksista, niihin liittyy korruptiota. Onko korruptio USA ja Euroopan julkisissa hankinnoissa ongelma? Tämä on kysymys teille kaikille kolmelle puhujalle. No niin, nyt olemme valmiita kuulemaan vastaukset ja aloitamme käänteisessä järjestyksessä. De Grootsa aloittaa. Thank you, Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Minulle esittiin kolme kysymystä. Ensinnäkin sopimusten näkyvyys, julkisten hankintojen sopimukset pk-yrityksille – Tämä on asia, joka pitää saada mukaan PK-yrityslukuun ja me olemme kampanjoineet sen puolesta, että tulisi myös tällainen informaatioportaali tähän lukuun ja samaa komissio on ehdottanut. Ja siinä pitäisi olla paljon tilaa PK-yritysten äh, mahdollisuuksia osallistua julkisiin hankintoihin ja tarjouskilpailuihin. EUn puolella tämä on jo tehty. En tiedä, onko USA puolella jotain yhtä yksinkertaista ja helppoa, mutta olisi hyvä työstää sitä, mikä on jo olemassa ja sitten ottaa sen mukaan ja saada aikaan tällainen äh, transatlanttinen portaali PK-yrityksille. Toinen kysymys liittyy avoimuuteen ja siihen, miten pienet äh, yritykset äh, voivat kvalifikoitua näihin kilpailuihin. Minä annoin esimerkin tästä G-pilvestä, koska silloin sinne pitää antaa vain kerran tiedot eikä joka kerta. Ja se antaa mahdollisuuden äh, antaa äh, tietoja silloin, kun se on välttämätöntä. Eli siis nämä ennalta kvalifikoivat äh, yksityiskohdat. Ja sitten oli vielä kysymys tilanteesta USAssa. PK-yritykset ja julkiset, julkisten hankintojen markkinat. Minulla ei ole tästä lukuja. Minä tiedän, että USA Ähm, eli USAssa äh, on vähemmän pk-yrityksiä, jotka vievät ulkomaille. Mutta minä uskon, että nekin kuitenkin voisivat hyötyä erittäin paljon TTIPistä ja avoimista tai julkisten hankintojen markkinoiden avautumisesta. Kiitos. Thanks a lot, uh, professor. Kiitos. Äh, sitten Jonkins. Thank you, Mr. Chairman. Um... Kiitoksia Puheenjohtaja, ensinnäkin McClarkin kysymys siitä, miten nämä rohkeita voidaan olla. No ei se nyt ole vaikea olla kauppamyönteinen hankintamarkkinoilla. Ainoa amerikkalainen, niin ei se siis ole niin vaikeaa olla kauppamyönteinen minun hankintayhteisössäni, niin sillä suuri osa ihmisistä, jotka ovat erittäin vakavissaan tässä, noin 100 000 ihmistä siis yhteensä, hyvin monet ovat tällaisia myönteisiä ja he ovat ikään kuin sotureita tällä alueella. Ja jos hän saa aikaiseksi parhaan ratkaisun Saksasta, Ranskasta tai mistä hyvänsä, niin tuo ratkaisu on se, joka ostetaan sitten ensimmäisenä. Ja tuollainen suuntaus nähdään jo pitkämmältä aikavälillä. Sisällöllisesti meillä on tietysti vastustusta sen suhteen, että virasto tekee näitä kauppoja. Ja protektioniset tulevat ulkoa tavallisesti kongressista. Sitten Slovakian kysymys. Yksi Slovakian kaupungeista on yksi kaikkein avoimimmista kaupungeista koko maailmassa ja käytämistä Yhdysvalloissa esimerkkinä. Liittovaltiotasolla avoimuutta on ollut yleensä aika hyvin. Ainoa alue, jossa on ollut ongelmia, on silloin, kun on puhuttu näistä puitesopimuksista. Esimerkiksi se, että tarjotaan täysi avoimuus, se toteutuu muutaman vuoden sisällä. Noin 200-300 miljardia on sen arvo näiden sopimusten kautta hankintamarkkinoilla. Osavaltio- ja paikallistasolla on erittäin vaikea liittovaltiotasoisen hallituksen pakottaa tähän avoimuuteen. Erittäin paljon vihamielisyyttä edelleenkin on. Olen työskennellyt esimerkiksi Myanmarin pääsyttäjän kanssa tästä kysymyksestä. Ja jos Virginiassa esittäydyn siellä niin hän todennäköisesti määräsi minut pidätettäväksi. Eli paikallistasolla ollaan paljon vihamielisempiä Washingtonia kohtaan kuin muualla. No sitten puhuttiin näistä valtion tuista, että paken, pakotetaan osavaltio- ja paikallishallituksia olemaan avoimempia. Tämän kaltainen lainsäädäntö meni hyvin pitkälti läpi Reaganin kaudella ja on mahdollista, että sitä uudelleen nyt vietäisiin eteenpäin tämä OMB-kiertokirjan avulla, josta viitattiin aiemmin. Sitten meillä on valtava osavaltotasoinen markkina-alue, kahdeksan miljardin dollarin arvoinen tietoteknologia markkina-alue paikallisen osavaltiotasolla. Eli on erittäin tärkeää huomioida se ja varten, mahdolliseksi se, että siitäkin tehdään avoin. Ja miksi Yhdysvallat on protektionistinen, kun sen on tarkoitus olla vapaa markkina alue No se on vähän psykologinen ongelma meillä. Jos eurooppalaiset esittävät meille esimerkkejä siitä, miksi olisi hyvä, jos avaisimme markkinat. Käyn Washington DCin ja New Yorkin välillä junassa. Se juna, jossa istun, rakennettiin vuonna 1978. Selkääni särkee, kun siellä istun jos me saisimme siihen eurooppalaisen ratkaisun, niin kyllä ihmiset varmasti sen haluaisivat. Jos amerikkalaiset äänestäjät vain tuntisivat tämän. No millä tavalla nämä, nämä määräykset viedään läpi osavaltion paikallistasolla, esimerkiksi sosiaalitaloudelliset vaatimukset ja niin edespäin, ne käyvät meidän äh, petoslainsäädännön avulla, joka on erittäin äh, yksityiskohtainen se koskee tätä sääntelyyhteistyötä ja korruption vastaiset toiminta, sellaiset olisivat osa tätä yhteistyötä tulevaisuudessa. Kiitoksia puheenjohtaja. Uh, Aivan lyhyesti käsittelen tätä kahta asiaa, milloin tärkeää on korruptio ja avoimuus. Onko korruptio samanlaista Yhdysvalloissa kuin EU:ssa tai globaalisti useimmat sanovat, että aina kun on sopimuksia, niin se tarjoaa mahdollisuuden korruptiolle. Me olemme kaikki inhimillisiä, kaikki saattavat, saattavat siihen so- sortua niin myös ja erilaiset huijaukset tässä voivat myös tapahtua. Tähän liittyy myös tietyn tyyppiset rahalliset korvaukset. Paras on toimia avoimesti e-sähkö sopimusten kautta, jos, jos portaalille annetaan näiltä viranomaisilta valtuuksia, niin se vähentää korruptiovaaraa. Sitten on PK-yritysten osalta, niin meidän on helpompi Yhdysvallassa, Euroopan unionissa toimia ja määritellä pk-yritykset. Ilman sopimustakin voidaan paljon tehdä avoimuuden alalla. So, uh, you will find the presentation. Kiitos. Te löydätte nämä esitykset äh, INKO- ja INTA-valiokuntien äh, äh, nettisivustoilta. Pyyttäisiin, että De Groot ja EAY ja kaikki antaisivat puheensa, toimittaisivat ne meille niin, että voimme julkaista ne sitten tuolla nettisivustolla. Kiitokset. Ja nyt sitten annan seuraavaksi puheenvuoro Rupert Schlegelmilchille, joka on hyvin tuttu vieras Intavaliokunnassa. Hän on DG äh, Tradin äh, johtaja ja hän äh, on nimenomaan investointi ja julkisten hankintojen vastuuosaston johtaja. Eli hänellä on hyvin paljon hankalia asioita korissansa. Rupert, ole hyvä the, the co-chairs for organizing this. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia siitä, että järjestitte. Is give you the perspective of the... Niin, minä halusin käsitellä EU-neuvottelijoiden näkökulmaa TTIP-sopimuksessa. Yritän vähän tähän noin luoda kontekstia ensin ympärille ja puhua näistä kolmesta haasteesta. Markkinoille pääsy ensinnäkin, sitten osavaltiotaso, tilanne Yhdysvalloissa. Ja sitten halusin vielä puhua näistä säännöistä. Jotkut sanoivat, että ne eivät saa riittävästi huomiota. Ja sitten pyritin vastaamaan johonkin yksittäiskysymykseen. Ensinnäkin tästä tarjous, julkisten hankintojen mahdollisuuksista EUn ja Yhdysvaltojen välillä. Tämähän ei ole mitään uutta. Tästä on puhuttu jo 20 vuotta. Ja pyritty lisätä, lisäämään mahdollisuuksia Yhdysvalloissa – Jotkut puhuvat 12 tai 15 prosentista BKTstä markkinoiden koosta aina voidaan keskustella, koska tilanteet muuttuvat ja joitakin palveluja yksityistetään, mutta riippumatta siitä, kuinka tämä lasketaan, markkinat ovat valtavat. Ja jos halutaan saada mittakaava säästöjä ja järkevää rahan käyttöä, niin meidän on kyllä pohdittava tätä asiaa. Ei ole mikään salaisuus, että olemme pitkään olleet sitä mieltä, että on enemmän esteitä Yhdysvaltojen puolella kuin EU:ssa. ssa koko neuvotteluvaihe alkoi siitä, että jotain on tehtävä. Tämä että jos katsotaan työryhmän tilannetta, jonka kautta neuvottelut alkoivat. Tavoitteena oli lisätä liiketoimintamahdollisuuksia, parantaa mahdollisuuksia päästä käsiksi julkisiin hankintoihin kaikilla hallinnon tasolla kansallisen kohtelun perusteella. Eli ei syrjintää, ei mitään vääristymiä, ei mitään suosituimuutta kenellekään ja enemmän pää, markkinoille pääsyä kaiken kaikkiaan. Ensimmäinen haaste on siis pohtia markkinoille pääsyä Tämä on tietenkin ensimmäinen asia, jotka kaikki tunnustavat ongelmaksi. Olemme kuulleet täällä useita esityksiä, enkä lähde niitä nyt toistumaan. Osta amerikkalaista lainsäädäntöä on tässä. Eurooppalaiset yritykset haluaisivat myydä tuotteita, mutta tämä sääntö tekee sen tilanteen vaikeaksi. Eurooppalaiset sitten sanotaan, että ei pitäisi valittaa, koska näitä sopimuksia saadaan joka tapauksessa, mutta silloin unohdetaan se, että että, että koko tämä prosessi on hyvin hankala ja pitää rakentaa kokonainen ketju. Kalifornian rautatie esimerkki mainistettiin. Ei riitä, että rakennetaan junia ja vetureita Yhdysvalloissa, vaan myös kaikki komponentit on saatava sieltä. Kuinka paljon toimittajia löytyy sieltä? Koko ket, koko toimitusketju rakentuu näille säännöille. Tai sitten tarvitaan hankalia ja poikkeussääntöjä loppujen lopuksi sadasta ehkä kahdeksan, seitsemän poikkeussääntöä saadaan. Tämä on todella raskas harjoitus. Vaikka sopimuksia saadaan, se ei tarkoita, etteikö esteitä ole. Esteitä kyllä riittää. Eikä ole suurtakaan eroa, pitääkö näitä, näitä sääntöjä noudattaa vai ei. Toinen este kauppaa näissä hankinnoissa koskee set-aside-sääntöjä. Monet teistä tietää, että 23 prosenttia liittovaltion sopimuksesta varataan automaattisesti yhdysvaltalaisille pk-yrityksille. Tämä tietenkin edes ottaa pieniä yrityksiä, mutta onko tämä sitten syrjivää, miksi eurooppalaiset yritykset suljetaan pois. Mehän emme sulje pois amerikkalaisia pk-yrityksiä hankinnoistamme. Tämä on varmasti tärkeä pk-yrityksiä koskevalle keskustelulle, jota käymme. Sitten vielä viimeinen asia. Suuntaus on kasvava, monet teistä mainitsivat sen. Ei tämä ole mikään vanha 1800-lukuinen ajatus, vaan uutta lainsäädäntöä tulee liittovaltiotasolla – useimmiten kongressin yllättävänä, yllättävänä mutta myös hallinnon yllättävänä. New York, New Jersey ovat alueita, joissa lopulta saimme vakuutettua hallinnon ja kuvernööri muistaakseni New Yorkissa ja New Jerseyssä siitä, että mitään uusia sääntöjä ei olisi osavaltion tasolla. Yhä enemmän kannatetaan siis näitä osta amerikkalaista tai osta paikallista sääntöjä Tämä on merkittävä haaste ja se on haaste myös osavaltiotasolla. Neuvotteluissa suuri ongelma koskee sitä, mitä tehdä osavaltiotasolla. Tässä on oikeudellinen ongelma, koska liittovaltiohallitus ei ainoastaan pakota osavaltiota hyväksymään tiettyjä asioita hankittaa säännöissä. Tämä poikkeaa suuresti direktiiveistä, jossa vain pyydämme, jossa pyydämme jopa pikkukyliä Euroopan unionissa noudattamaan samoja sääntöjä se, mitä kuskemme, koskemme kattavuuteen, sitoumukseen, sitoumusta kunnioittaminen osavaltiotasolla ovat hyvin, on hyvin alhaista. 37 osavaltiota on sitoutunut noudattamaan tätä VTO-sitoumuksia. Jotkut osavaltiot eivät ole kaikkea myöntäneet. Siellä on muutamia tällaisia hankintayksikköjä. Täällä on varmasti ongelmia, jotka liittyvät eri järjestelyihin ja jotka eivät ole avoimia, jotka eivät ole näiden järjestelyjen kattamia. Osavaltiosta kaksi asiaa. Ja yksi niistä liittyy myös tähän kolmanteen eli sääntöihin. Ensinnäkin ei ole ollenkaan avoimuutta siitä, mitä, mitä tapahtuu osaan valtiotasolla. Ei kerta julkisesti yhdenmukaisesti näistä hankinnoista. Ei ole myöskään mitään tällaista nettiportaalia, tarkoituksena olisikin aloittaa juuri tästä. Toisin kuin mikä vaikutelma on annettu. Koko tämä avoimuus ja sääntelykysymys, ja eh, hallinnointi on merkittävä osa neuvotteluja. Pyrimme saamaan aika tällaisen keskitetyn portaalin myös Yhdysvalloissa, jossa myös osavaltion tasoiset hankinnat löytyisivät, koska markkinoilla pääsyssä paljon on kiinni siitä, että tiedetään missä jotain tapahtuu. Ei riitä, että meillä on avoimuussääntöjä, tarvitaan syntejä, joiden käyttöön voidaan myös tehdä valituksia. Kuinka paljon työtä vaaditaan ennen kuin voidaan osallistua äh, hankintakilpailuun tai tarjouskilpailuun ja niin edelleen. Osavaltiot ovat siis suuri osa ongelmaa alkaen siitä, että lisätään avoimuutta osavaltiohankinnossa on on myös se seikka, että siellä käytetään paljon liittovaltion varoja. Ja kun osavaltiot itse asiassa toteuttavat merkittäviä infrastruktuurihankkeita, ne usein käyttävät liittovaltion varoja, tai joita tulee eri virastolta ja jotakin varmasti liittovaltio voi tehdä, vaikkei kaikkia osavaltion sääntöjä voidakaan sanella, mutta tietenkin ne varat voidaan ehdollistaa tietyllä tavalla. Eli voidaan sanoa, että jos käytetään liittovaltion varoja, niin ei voi sitten olla tällaisia paikallisia suosituimmuussääntöjä. Tämä onkin yksi ehdotuksista, jota on esitetty ja olemme tätä pohtineet. Ja olisi jo suuri saavutus, mikäli liittovaltion säännössä todettaisiin, että ei voi olla tällaisia suosituimmuusehtoja, kun käytetään liittovaltion varoja tai muussa, eli silloin kun liittovaltion varoilla hankkeita tehdään. Tämä on tällainen jonkinlainen valtiotukisääntö, nämähän ovat pitkälti sitten näitä tukiaisia. Sitten vielä markkinoille pääsyyn lisäksi säännöt, komissiolle. Tämä on ollut toki tärkeä asia. Kyseessä on veronmaksajien varat, kuluttajien varat. Ja jos hankinnat ovat tehottomia, niin ne maksavat enemmän kuin mitä hyötyä niistä on. Sehän ei tarkoita, että pyrimme ju- vihreisiin tai sosiaalisiin suun- sääntöihin. Niin, niin kauan kun tämä ei ole syrjivää, meillähän saattaa olla muita tavoitteita, kuten ekomerkinnät, jotka mainittiin, tässä meillä on hyvin avoin mieli. Me emme ole sitä mieltä, että kauppasopimusten avaamisten pitäisi koskea näitä muita tavoitteita. Me yritämme saada toimivat avoimet markkinat, ei välttämättä sitten sosiaalisia vihreitä politiikkatavoitteita oteta mukaan. Niihin pyrimme muissa yhteyksissä. Viimeisissä minuutteissa vielä pyrin vastaamaan. Komissiolle esitettiin tyihin kysymyksiin hyvin nopeasti. Täällä esitettiin kysymys, joka koski sitä, että voitaisiin kiertää ikään kuin Kanadan kautta. Kanadan kanssa meillä on pitkälle menevä markkinoiden avaamis sopimus samapäätä Sveitsiin, jos ollaan sijoitettuna Sveitsiin, voi tehdä yhteisyrityksen mutta loppujen ka- ei katsota sitä, missä tarjous on tehty Kanadassa vai Yhdysvalloissa, vaan katsotaan näitä, että näitä tarvikkeita, hyödykkeitä, joita on toimitettu Kanadan kautta. Ja saadut tarjoukset eivät hyödytä, jos tuotteet on tehty Yhdysvalloissa, eli sitten sovelletaan alkuperäisääntöjä. Kabotaas-kysymykseen viitattiin. Meillä on tässä teknisiä yksityiskohtia. Se koskee sitä, kuka voi tarjota palveluja. Meillähän on kabotaasipalveluja jäsenvaltioiden satamien välillä, mutta yksi suuri ero koska sitä, että jäsenvaltioiden välinen kabotaasi on avointa Yhdysvalloissa. On hyvin selvää, että, että ei siellä ole juurikaan kabotaasia, joka tulee Eurooppaan, koska ei ole, tai ei siellä ole juurikaan näitä etäisyyksiä. Meillä on esimerkkejä, jotka eivät oikeastaan liity siihen, voidaanko palvelua tarjota – vaan, vaan kun esimerkiksi ostetaan näitä jäänmurtajia ja, ja lauttoja, kun hallitus niitä ostaa, niin se on avoin kysymys. Se herää kysymys, pitääkö laivan olla amerikkalainen vai ei. One point in Mr. Kaspari's question on... Sitten Kasparin kysymyksiin julkisista palveluista olen aivan yhtä mieltä. Meidän on varmistettava, että kun puhumme julkista hankinnosta, emme puutu siihen, mikä ei ole sellainen palvelu, mitä hallitus tarjoaa vapailla markkinoilla, vaan mikä on val- valtion sosiaalista palvelua ja muita palveluja, ja nämä liittyvät toisiin asioihin. Me emme halua tätä muu- tasapainoa muuttaa. Kysymys ei koske siitä, kuka voi pystyy tätä palvelua tarjoamaan. Jos puhutaan siitä, ku- kuka palveluja hoitaa, meillähän on talon sisällä Palvelujen hallitukseen, kuntien ja muita palveluja, ja sitten on toisia, jotka eivät ole katettu. Meillä on sekä, jotka eivät ole omissa hankintasäännössämme katettuja, ja ne suljetaan myös tästä pois. Niihin sovelletaan sisäisiä järjestelyjä. Edustaja Kaspari kysyi myös, kuinka suuria nämä mahdollisuudet ovat, ja tässä palaamme avoimuuteen ja tilastoihin – josta joskus keskustelemme amerikkalaisten ystäviemme kanssa. No tilastojahan ei ole, kukaan ei raportoi. Jos olette onnellisia, saatte ehkä sopimusmäärän tietyllä alalla Yhdysvalloissa, mutta mistä tuotteet tulevat, niin se on hyvin, hyvin vaikea jäljittää. Meillä on omat arviomme tietenkin. Uskomme, että meillä on aikamoinen, aikamoinen markkinalohko siellä, mutta ei tästä ole mitään selkeää tietoa. Meillä on hyvin koostettua tilastotietoa vain. Joten lähinnä ollaan tässä hyvien arvosta varassa. Yrityksillä ongelmathan ei, yrityksethän eivät puhu tilastoista, vaan sanovat, että säätöjen takia emme voi myydä tuotteitamme, että tähän neuvottelussa keskitymme. Pari muuta asiaa vielä. Viisumeista tuli kysymys. seta sopimuksessahan ei puhutu viisumeista. Se ei kuulu kauppaneuvotteluihin. Kuitenkin aina pyydämme, kysymme ja pyydämme kanadalaisia hoitamaan asian niiden EU-jäsenvaltioiden kanssa, joille tämä on vielä ongelma. Siinä se varmaan olikin sitten Emma McClarkin tämä tukiongelma. en nyt ole ihan varma, mihin kysymykseen en vastannut vielä. Yeah, okay. This is again maybe trade issue of course as a No komission virkamiehenä tämä on kapasia varmastikin se on työn alla voisin se välittää Grow pääosaston kollegoille, mutta tietenkin täyntäntöön pano on aina, äh, on aina tärkeää, mutta en olisi siinä asiantuntija, joten niin ei siitä paljon voi sanoa. Uh, Kiitos. Käsittääkseni te olette lähdössä New Yorkiin ihan pian kolmannelle toista kierrokselle. Hyvää onnea matkaan. Ja yrittäkää pitää eurooppalaisia, eurooppalaista lippua korkealla. Näin äh, tämä kuuleminen on päättymässä. Annamme vielä Imkon esittele mahdollisuuden sanoa jotain, mikäli hän haluaa. Kiitos. I think we have discussed today... Kiitos. Me olemme puhuneet tänään TTIP-neuvotteluiden ydinosista. Olemme kuulleet hyvin mielenkiintoisia näkemyksiä, ehdotuksia, ajatuksia siitä, mitä me voimme tehdä neuvotteluiden aikana, jotta saamme aikaan tuloksia. Ja ensimmäinen johtopäätökseni on se, kenelle me haluamme saada aikaan tuloksia. Ja olen ihan samaa mieltä, että PK-yritysten pitäisi olla TTIPin äh, mestareita, ja me olemmekin kannustaneet EUn neuvottelijoita painostamaan USA-laisia, että saadaan aikaan tuloksia PK-yrityksille, koska me tiedämme, että sekä Euroopassa että USA PK-yritykset ovat avainasemassa työpaikkojen luomisessa, innovaatiossa ja esimerkiksi digitaalisen talouden kehittämisessä. Toinen johtopäätös liittyy siihen, millä tavalla me haluamme saada aikaan tuloksia julkisten hankkinoiden markkinoille pääsyssä. No, meidän täytyy saada aikaan tuloksia kaikilla tasoilla, federaalisella, valtiollisella, joka, kaikilla tasoilla. Ja pidin tästä ajatuksesta ja vienkin sen eteenpäin EU-neuvottelijoille, että jos ne kykenevät vakuuttamaan USAn neuvottelijat siitä, että poistamme kolme sanaa USAn peruspolitiikasta, niin me voimme saada aikaan valtavia etuja Euroopan yrity, yrittäjille. Toivon mukaan me näemme näissä neuvotteluissa kunnianhimoiset lopputulokset ja toivon mukaan näemme todellista muutosta ja eroa yrityksillemme siinä, miten ne pääsevät jatkossa USA-markkinoille. Kiitos ja nyt minä puhun sitten TTIP-esittelijänä parlamentin nimissä. Ensinnäkin äh, kiitos äh, asiantuntijoille. Minusta äh, Minusta tässä on nyt saavutettu paljon tänä aamuna. Meillä me olemme puhuneet julkisesti useista ongelmista, mutta tämä on kuitenkin hyvin tärkeää Euroopan unionille. Ja ajatellen yli kolmen vuoden neuvotteluita, niin edistystä ei tällä hetkellä ole tapahtunut. Ja mikäli seuraavalla, seuraavilla kahdella neuvottelukierroksilla ei saada aikaan mitään edistysaskelia, niin heinäkuussa meidän täytyy miettiä, voimmeko ylipäätään jatkaa vai pitääkö sanoa, että ei ole mahdollista saada aikaan sopimusta. Tämä on hankalaa. Olemme kuulleet useista esteistä tänä aamuna. Varsinkin liittyen näihin useisiin eri tasoihin, osavaltion tasolle, federaaliselle tasolle – ja että tässä on paljon viranomaisia ja erilaisia elimiä mukana. Me tarvitsemme avoimuutta, kunnollisia tilastoja ja julkisissa hankinnoissa on luonnollisesti hyvin paljon erilaisia asioita, jotka on huolehdittava liittyen rahoitukseen, mutta myös ympäristöön, sosiaalipolitiikkaan ja niin edelleen. Nämä kaikki on hoidettava johdonmukaisella tavalla niin, että saamme todellisia tuloksia. Varsinkin pk-yrityksille, mutta myös kaikille työntekijöille ja työnantajille. Niin, että tulokset olisivat kaikkien edus, eduissa, eikä vain taloudelliset intressit olisi tärkeitä. Mutta siis potentiaalia on olemassa USA puolella, Euroopan puolella. Minä olen äh, optimistinen heppu. Toivon, että neuvottelijat pääsevät, äh, löytävät keinot äh, päästä eteenpäin niin, että me emme heinäkuussa joudu päättämään, että Laulu loppui tähän. Vielä kerran toivotan onnea neuvottelijoille seuraavalla kierroksella. Kiitokset. Up as well. Thank you very much for your Myös minäkin tekisin yhteenvedon. Kiitoksia kovasti teidän yhteistyöstänne. Julkisten hankintojen luku on erittäin tärkeä sisämarkkinavaliokunnalle. Ja tiedämme, että jos haluamme saada tukea koko TTIP-neuvotteluissa meidän täytyy kyetä osoittamaan, että meillä on olemassa etuja eurooppalaisille järjestöille. Erityisesti nämä valtavan myönteiset viestit, jotka pienten yritysten liitot välittivät, ovat tärkeitä. Meidän täytyy osoittaa, että tämä on tärkeä pienyrityksille. Ja lisäksi minusta olisi hyvä, jos meillä olisi käytännönläheisiä ehdotuksia toiselta paneelilta sen suhteen, miten voisimme tehdä yhteistyötä digitaalipuolella, ja löytää myös muita tapoja helpottaa rajoylittäviä hankintoja teetimme kautta. Tietysti kaikki tiedämme, että näiden laajempien poliittisten lausuntojen muuttaminen on erittäin vaikeaa tukemalla pelkästään paikallisia yrityksiä. Kaikkien haluamme tukea myös omia paikallisia organisaatioitamme. Mutta me olemme tänään kuulleet kuitenkin hyviä käytännönläheisiä ehdotuksia. Ja se, mitä Dieter täällä sanoi, siitä, että mennään. Älkäämme sanoko, että peli on päättynyt. Katsotaan käytännöllisiä tapoja, joilla voidaan helpottaa julkisten hankintojen hyötyjä. Varsinkin kasvavilla aloilla, kuten digitaalipuolella, jossa tiedämme, että meidän täytyy tehdä kansainvälistä työtä. Pidetään siis kaikki nämä ovet avoinna ja katsotaan, mitä vielä voidaan tehdä niin, että voidaan hyötyä tästä. Ja sitten julkista hankinnoista. Salin perällä on esitteitä, jossa puhutaan EU-julkisten hankintojen tukien soveltamisesta, äh, hakemisesta, jotka haluatte ehkä viedä eteenpäin omille paikallisille alueille, koska nämä koskevat Nämä ovat ohjeita nimenomaan käytännön toimijoille ja omalla alueella saan paljon kysymyksiä sen suhteen, millä tavalla pitäisi toimia. Katsokaa tätä ja ne teistä, jotka pyrkivät vastaamaan kysymyksiin siitä, millä tavalla eurooppalainen julkisten hankintojen politiikka toimii, niin löytävät sieltä itselleen vastauksia. Kiitoksia myös hyvästä yhteistyöstä valiokuntien välillä. Kiitoksia hyvästä yhteistyöstä ja Intan kokous alkaa kahden minuutin kuluttua. 1 A 00 kakkossalissa ensimmäisessä kerroksessa.